keskustelussa, mutta nyt minulla on tärkeä ilmoitus täysistunnolle. 198 säännön nojalla työjärjestyksestä puheenjohtajakokous on saanut pyynnön 283 jäseneltä ottaa käyttöön ja perustaa tutkintavaliokunta, joka tutkisi autoalan päästömittauksia. Tänä iltapäivänä puheenjohtajakokous pani merkille sen, että tämä pyyntö on esitetty oikealla tavalla. Yli neljäsosa parlamentin jäsenistä on, on tämän takana. Ja näin on päätetty ilmoittaa asiasta täysistunnossa, jonka täytyy päättää tämän valiokunnan valtuuksista, koosta ja mandaatista esitys päätösehdotuksen numero on B81424 kautta 2015 ja se löytyy parlamentin internetsivuilta. Ja täysistunto äänestää tästä huomenna äänestysten ensimmäisellä kierroksella. Muutokset, muutosehdotukset tai tarkistukset tähän kokoukseen, eh, ehdotukseen ovat mahdollisia vielä tähän iltaan kello 20 asti. Ja täysistunnosta tästä nimittämisestä, valiokunnan nimittämisestä äänestetään 19. tammikuuta. Seuraavaksi Maria, olkaa hyvä. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Niin, puhemies, kuulin tämän ilmoituksenne, että on tämä ehdotus johon on aikaa vain muuttaa kello kahdeksan iltaan mennessä. Tämä on hyvin vähän aikaa, alle yksi tunti. Minusta tämä on demokraattista. Tämä ei ole parlamentaarinen kunnollinen menettely. Minusta pitää olla tarpeeksi aikaa, jos sanotte meille, että meidän pitää tehdä tiettyjä ehdotuksia tun, yhden tunnin aikana, kun ne voi puhua keskenämme, niin tämä on huono. Kesketä teidät, koska meillä ei ole nyt mahdollisuutta käydä keskustelua tästä asiasta. Tämä on työjärjestyksen mukainen päätös, joka on tehty puheenjohtajakokouksessa, joka on päättänyt myös tarkistusten jättämisen aikataulusta ja puheenjohtajakokouksen päätökset. Me voimme vain panna merkille, joten keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi esityslistalla on äh, komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausma, joka koskee Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivää. Nyt puheenvuoronsa ministeri Schmidt, joka edustaa.